Sir Robert, can we start? Sir Robert, voimmeko aloittaa? Me tarvitsemme teidän lupanne tähän. Tein tämän, koska yleensä hän on aina ehtinyt ensin ja tällä kertaa halusin ensimmäisenä ottaa tämän asian esille. No niin, jos aloitamme kokouksen, meillä on kunnia ja ilo Christian Leffler on keskuudessamme. Hän on Amerikkojen ylijohtaja ja hän tulee kertomaan meille neuvotteluista Kuuban kanssa, mutta ei ainoastaan siitä. Hän tulee myös viittaamaan muihin kehityksiin latinalaisessa Amerikassa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Now the, the... Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti siis tästä tulee miellyttävää kunnia on minun puolellani. Lyhyt päivitys alustuksena siitä, että missä ollaan, kun ollaan konsolidoimassa päivittämässä sopimussuhteita latinalaisen Amerikan kanssa. Niin pihan uudet pojat, jos Castroa niin voidaan kutsua, niin, tai Castro veljeksiä, niin on Kuuba siis. Neuvosto äskettäin antoi komissiolle ja ESlle, ulkosuudenhallinnolle ohjeet neuvotella poliittisen vuoropuhelun sopimus Kuuban kanssa. Tämä on ollut kiistojen aiheena jonkun verran. Jäsenvaltiot ovat sitä harkinneet pitkään ennen kuin päättivät tähän lähteä. On mielestäni tärkeää painottaa, että neuvottelujohdeiden tavoite, Kuubasopimuksen tavoite, niin kuin sitä neuvottelujohdossa hahmotellaan, ei ole perustavanlaatuisesti muuttaa Kuubaa kohtaan. Se on tavoitteiden jatkuvuus. Niin, että lähestymistapa muuttuu ja menettelytavat muuttuvat. Perustavanlaatuiset tavoitteet, pyrkimykset eu kuupan politiikassa on tunnettu jo pitkään hyvin. Halutaan tukea muutoksia ja modernisointia saarella. Ja tukea ihmisoikeuksien puolustamista, laajentaa alaa. yksityisten ihmisten vapauden harjoituksessa. Näin on edelleen. Ja neuvotteluohjeissa, jotka olemme neuvostolta saaneet, niin on hyvin selvää, että sen pitäisi olla perustava tavoite myöskin sopimuksessa. No miksi muutos? Periaatteessa syy on se, että asiat kehittyvät Kuubassa, siis hitaasti. Tarvitaan tarkkaavaisuutta ja kärsivällisyyttä jotta muutokset voisi huomata ja niitä seurata, mutta niitä on. Ja niitä on joitakin tärkeitäkin sellaisia. Talouden alalla, yhteiskunnan rakenteessa ja jossain määrin myös aloilla, jotka ovat lähellä politiikan ja poliittisten oikeuksien olennaisia oikeuksia. Tiedetään hyvin kuupalaiset myös, että haluaisimme, että tämä prosessi edistyisi nopeammin ja pidemmälle. Mutta se, mitä voimme tehdä, on nyt sitten nähdä, että miten tätä muutosprosessia voidaan seurata. Ja se on sopimuksen aiheena. Siitä saisimme kehyksen oli kiusaus sanoa vahvempi kehys, mutta kun nyt ei ole sopimusta, ei ole minkälaisia sopimus, minkälaista sopimuskehystä tällä hetkellä, niin tämä kehys sitten saataisiin, joiden puitteissa voidaan harjoittaa yhteistyötä ja vuoropuhelua. Näitä tavoitteita kohti, että, että tuetaan muutosta. Suurempaa suurempia vapausasteita ja dynamiikkaa ja osallistumista Kuubassa. Niin, että kuubalaiset ihmiset siitä hyötyvät. EUlla on jo yhteistyötä Kuuban kanssa. Sitä on ollut jo aika pitkään. 25 vuoden ajan. No siinä oli keskeytyksiä, mutta se alkoi jälleen 2008. Tämän myötä toivomme, että tätä yhteistyötä voidaan organisoida paremmin ja saada sille parempi fokus. Meillä on vuoropuhelu Kuupan kanssa. Korkeantoisen poliittista vuoropuhelua on ollut aika epäsäännöllisesti ja säännöllisemmin teknis- teknisluonteisempaa vuoropuhelua korkeantoisen virkamiesten kesken teknisistä asioista, kuten maatalous, ilmastonmuutos, katastrofien torjunta, ja siihen on liittynyt poliittisempiakin asioita mukaan lukien ihmisoikeudet. Vuoropuhelu halutaan vakaammalle pohjalle, josta sitä voidaan viedä eteenpäin. Eli eri alojen vuoropuhelu poliittisesta talouteen, poliittiseen voi vaikuttaa siihen, mitä vaihtoehtoja valitaan yhteistyössä. Toinen syy miksi toimielinten puolelta komissio ulkosuudenhallinto, miksi tähän on, miksi tätä neuvotteluohjetta ja neuvotteluvaltuutusta on haettu, on se, että vaikka EUn kanta on ollut selkeä monien vuosien periaatteessa, niin ihan suoraan sanoen periaatteiden käytännölliset seuraukset monissa jäsenvaltioissa ehkäpä voisin sanoa, ovat olleet vähän epäselvät. Yli puolet jäsenvaltioista ovat nyt allekirjoittaneet omat julkisjulistuksensa, yhteisymmärryspöytäkirjansa, mitä tahansa Kuuban kanssa. Ovat lähteneet yhteistyöhön vuoropuheluun. Joskus on hyvin keskitytty niihin osatekijöihin, jotka hahmottelin itse – yhteisessä EUn kannassa ja yhteisessä EUn politiikoissa. Joskus on ollut yhteys näihin politiikkoihin. Ja, ja nyt toivotamme, kun lähtemme yhteiseen pyrkimykseen. Että sen myötä pystymme saavuttamaan parempaa yhteistä visiota ja kohesiota EUn lähestymisessä Kuubaa kohtaan. Se mielestäni hyödyttäisi kaikkia. Ja uskomme kyllä, että se hyödyttäisi Kuubaakin. Heidän suhteessaan EU myös. Niin, että olisi kattavampi ja vakaampi lähestymistapa. neuvotteluohjeet ja päätös niistä saatiin neuvostolta 10. helmikuuta. Ja olemme nyt Kuuban hallituksen kanssa viestineet siitä, että meillä on nyt valtuutus lähteä neuvottelemaan. Olemme saaneet virallisen vahvistuksen heidän puoleltaan, että hekin ovat valmiita lähtemään neuvotteluihin. Neuvottelut eivät ole vielä alkaneet siitä yksinkertaisesta syystä että täytyy sovittaa aikatauluja yhteen. Sopivaa hetkeä etsitään, jolloin me EUn puolella ja sitten nimetyt kuvalaiset puhekumppanit pystyvät lähtemään tähän, tähän toimintaan, jossa sitten pyritään sopimusta kohti. Puheenjohtaja, jos sopii, niin hyvin lyhyesti kerron, että missä muut käynnissä olevat prosessit ovat. Tämä viikko ja seuraava viikko ovat tärkeitä kahden neuvottelun osalta. 21. tämän viikon lopulla on kokous täällä Brysselissä, jossa on Mercosurin pääkauppaneuvottelijat kaupan pääosastolta, meidän puoleltamme, jotta voidaan sitten nähdä, että mikä tilanne on valmisteluissa vastavuoroisissa tarjouksissa kaupan vapauttamisessa. Ja jos niitä pidetään tyydyttävinä, niin sitten sitä myötä sitten voitaisiin saada uudelleen dynamiikkaa Merkosurin ja EUn suhteisiin ja viedä tätä prosessia eteenpäin sitä kohti, joka toivoissamme olisi sitten menestyksekäs loppuun saattaminen aika pian. On ollut ja edelleenkin on suuria vaikeuksia merkusurmaiden keskuudessa siinä, että miten, määrit, että miten he määrittelevät oman tarjouksensa. Vielä olemme arvailemassa, emme ole nähneet sitä, olemme siitä kuulleet. Ja meidät täytyy vielä vakuuttaa siitä, että siinä saavutetaan se kunnianhimon taso, jota me pitäisimme tyydyttävänä pohjana – niin, että päästään viimeiseen vaiheeseen neuvotteluissa. Olemme toiveikkaita, mutta emme ihan täysin luottavaisia, että sinne päästään. Ja olen varma, että tämän loppuviikon kokouksen jälkeen ulkomaankaupan pääosaston kollegat mielellään kertovat teille, että miten he näkevät kokouksen jälkeisen tilanteen. Me olemme omalta puoleltamme valmiita lähettämään aktiivisesti viemään prosessia eteenpäin. Muista kuin ulkomaankauppa-asioista. Vuoropuhelu ja yhteistyö asiat Merkosuurin neuvonnassa sopimuksessa, niitä täytyy vielä ratkaista, mutta ne ovat aika pieniä verrattuna niin haasteisiin, joita edelleen on sitten täällä kauppapuolella, talouspuolella. Ensi viikolla Ecuadorissa on toinen virallinen neuvottelukierros, jossa pyritään integroimaan Ecuador tähän äh, monen osapuolen vapakauppasopimukseen Kolumbian ja Perun kanssa. Meillä oli ensimmäinen virallinen neuvottelukierros tammikuussa, kun oli ollut sarja valmistelevia kokouksia viime vuoden toisella puoliskolla, mikä oli lupaavaa koska selkeästi keskityttiin Ecuadorin puolella siihen, että tunnustettaisiin se, mitä heidän täytyy tehdä, jotta yhteinen kehys, joka ja Perun kanssa on, jotta se voitaisiin integroida heihin, mutta on myös olennaisia haasteita, koska Ecuadorin osapuoli halusi ottaa esille useita ongelmia ja osa-alueita, joissa heidän mielestään Ecuador olisi ansainnut erityiskohtelua kun ajatellaan sosioekonomisia eroja kolumbialaisten ja perulaisten välillä ja heidän välillään. Ja on ollut sitten uusia kauppakysymyksiä. Muita kuin tarifeihin liittyviä kaupanesteitä on tullut viime kuukausina esiin Ecuadorin kanssa – Eli niiden myötä ei päästä ihan niin nopeaan edistykseen neuvottelussa kuin olisimme halunneet. Mutta tilannetta täytyy jälleen arvioida niiden tulosten valosta, joita tulee toiselta neuvottelukierrokselta ensi viikolla. Kiitos. Kaksi muuta olemassa olevaa neuvottelukehystä, joissa pyritään päivitykseen, on Meksiko ja Chile. Meksikon kanssa ollaan saatu aikaan yhteinen työryhmä EU-Meksiko, jossa tarkasteltaisiin globaalin sopimuksen kolmea pilaria, yhteistyö, vuoropuhelu ja kauppa ja talous. Meillä, oli yhteisen työryhmän kokous Meksiko Cityssä helmikuun puolessa välissä ja siellä otettiin huomattavia edistysaskeleita määritellessämme yhteistä visiota siitä, millainen päivitetty kokonaisvaltainen sopimus, miltä se näyttäisi. Ja me tulemme käymään näkemysten vaihtoa tulevina kuukausinakin suuremmaksi osaksi virtuaalisessa muodossa videokonferenssien kautta ehkä kahdenvälisiäkin tapaamisia myöhemmin keväällä. Tarkoituksena on saada aikaiseksi yhteinen visioraportti kesän aikana tai ennen kuin syksyn toiminnot lähtevät liikkeelle ja sieltä löytyy myöskin suosituksia poliittisille johtajille Meksikossa ja EU:ssa liittyen päivityksen sovellusalaan ja me ja meksikolaiset toivoisimme, että tästä tulisi hyvin kunnianhimoinen. Olette varmaankin tietoisia siitä, että meksikolaiset viime vuonna halusivat ottaa Yhdysvaltojen kanssa neuvottelut vielä päätökseen ja kuitenkaan EU ja muut osapuolet eivät halunneet tästä monen osapuolen välisiä neuvotteluja. Meksikolaiset ovat myöskin tietoisia siitä, että SPA ja siitä neuvottelut ovat myöskin loppuvaiheessa Kanadan kanssa ja EU-Meksikon globaalisopimukset ovat palvelleet molempia osapuolia erittäin hyvin, niin 12 vuoden ajan, jonka itse olen ollut tehtävässä, niin niin nämä tämänhetkiset EUn ja Yhdysvaltojen väliset sopimukset ja Kanadan ja EUn väliset sopimukset, ne täytyy päivittää ja Meksikon sopimuksessa täytyy myöskin olla kunnianhimoisempi. Me olemme tietoisia siitä, että tässä visioraportissa puhutaan kunnianhimosta sellaisesta, joka mahdollistaisi komissiolle syksyllä laatia ehdotuksen niin siis meidän täytyy tehdä vaikutusarviointia ja muutamia muita valmistelutoimia, mutta niiden jälkeen sitten neuvottelumandaatti, joka voitaisiin sitten ottaa käsiteltäväksi tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa Chilen suhteen olemme hieman jälkijunassa. Olemme sopineet, että periaatteessa meidän tulisi päivittää EUn ja Chilen välinen assosiointisopimus. Pari kuukautta sitten me saimme ehdotuksia chileläisiltä ja heidän toiveensa eivät ole ihan sillä tasolla, mitä me toivoimme. Ja tällä hetkellä me neuvottelemme chileläisten viranomaisten kanssa ja tunnustelemme ilmapiiriä sen suhteen, voitaisiinko kunnianhimon tasoja nostaa, jotta ne saavuttaisivat meidän tavoitetasomme. Ja se olisi suurin piirtein sama kuin mihin pyrimme Meksimon, Meksikon kanssa. Ja tämä sopisi hyvin yhteen sen kanssa, että me haluamme moderneja, kunnianhimoisia sopimuksia kaikkien Tyynemeren kumppaneidemme kanssa. Meillä on Kolumbian ja Perun, Perun kanssa jo tällaiset sopimukset ja haluamme päivittää Meksikon ja Chilen kanssa tehdyt sopimukset mutta näihin neuvotteluihin menee hieman enemmän aikaa ja tästä syystä me tarkastelemme tämän vuoden loppupuolta tai ensi vuoden alkupuolta. Vasta tuolloin meillä on sitten selkeämpi kuva siitä, kuinka pitkälle chileläisten kanssa voidaan mennä. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Thank you very much. Now. Kiitos. Eh, herra Salafranca. Gracias. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Leffler siitä, että tulitte tänne. Kiitos tästä alustuksesta jonka kuulimme teiltä EUn ja latinalaisen Amerikan suhteesta. Oli todella syytä pitää tällainen keskustelu. Pohdimme kovasti näitä kysymyksiä ulkosuhteessamme ja meidän täytyy todella pitää silmällä ja painottaa EUn ulkosuhteita latinalaisen Amerikan suuntaan. Haluaisin lähteä liikkeelle Kuubasta, kuten tekin sanoitte, että Kuuban politiikassa on tapahtunut muutoksia. Se, että lähdetään luomaan tällaista poliittisen vuoropuhelun sopimusta on askel oikeaan suuntaan. Te tiedätte hyvin, mikä Euroopan parlamentin kanta on, miten me olemme ajaneet ihmisoikeuksia, esimerkiksi Saharov-palkinnon muodossa viime vuosina. Ja tämä anomalia, joka suhteisiin Kuuban kanssa liittyy, ei johdu EU-sta. Kuitenkin on syytä todeta, että Euroopan parlamentti ei ole estänyt tämän mandaatin aikaansaamista. Toivottavasti saadaan aikaan selkeitä muutoksia. Ja esimerkiksi pitää saada aikaan se, että kollegat kuten Luis Janjes pääsisivät vapaasti Kuubaan. Haluaisin myös kuulla ulkosuhdehallinnolta, minkälainen on aikataulu, jonka puitteissa neuvotteluita aiotaan käydä, jotta tällainen vuoropuhelu ja yhteistyösopimus saataisiin aikaan. Neuvoston yhteisen kannan ja neuvoston päätelmien mm, perusteella. Meidän täytyy pitää mielessä myös se, että parlamentin tulee ratifioida kyseinen mallin sopimus. Sitten toiseksi on hienoa, että Ecuador haluaa lähteä Kolumbian ja muiden kanssa tähän monen väliseen sopimukseen. Pitäisi päästä pian toiselle neuvottelukierrokselle ja halusin kiinnittää huomiota ne siihen, että olisi tärkeää, että voisitte kiinnittää Ecuadorin viranomaisten huomiota siihen, että on, niiden on kunnioitettava eurooppalaisten yritysten oikeudellista asemaa tällä neuvottelukierroksella. Sitten kolmanneksi Assosiaatiosopimus Merkosurin kanssa itse olen tässä esittelijänä. Aikaisempi vaihe on ollut todella turhauttava, koska emme ole päässeet eteenpäin vuoden 2004 pattitilanteesta. Toivottavasti nyt pääsemme eteenpäin tässä asiassa latinalaisen Amerikan suhteen. Tämä on äärimmäisen laaja-alainen sopimus kummallekin osapuolelle. Tähän liittyy valtava BKT, suuri väestömäärä ja niin edelleen, joten toivottavasti 21.3. pidettävässä kokouksessa saadaan aikaan konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka asiassa päästään eteenpäin. Nyt sitten assosiaatiosopimuksen Meksikon ja Chilen kanssa sopimuksen uudistamiseen. Tässä yhteydessä Herra Leffler varmasti tietää hyvin, mikä oma kantani on. Hän tietää, että SELAC-huippukokous viime vuodelta oli sellainen, että tässä annettiin mandaatti, jonka kautta lähdettiin tutkimaan siitä, mitä näillä sopimuksilla katettaisiin. Ja on selvää, että Meksiko on tehnyt merkittäviä perustuslaillisia uudistuksia – kilpailun suhteen esimerkiksi. Ja näin eurooppalaiset yritykset voivat hyötyä tästä kovastikin televiestinnän ja energian alalla esimerkiksi. Olemme tehneet liian kauan töitä tämän asian eteen, mutta nyt kun keskustelemme latinalaisesta Amerikasta, niin haluan tämän sanoa. Leffler on paikalla ja haluaisin kuulla häneltä näistä asioista. Leffler viittasi myös Yhdysvaltojen kanssa tehtävään sopimukseen, mutta uskon, että Meksikon kanssa sopimukseen voitaisiin päästä paljon nopeammin. Meidän tulisi tarttua tähän mahdollisuuteen. Kaupan pääosasto on kuitenkin keskittynyt lähinnä tähän Yhdysvaltain kanssa solmittavan sopimukseen. Mutta olisi tärkeää muistaa myös muut sopimukset, joista olisi hyötyä eurooppalaisille yrityksille. Chile on yksi esimerkki. Olisi hyvä päästä mahdollisimman pikaisesti eteenpäin. Kiitos. Uh, the following. Kiitos sitten herra Janjes ja muut puhujat uh, olisi hyvä, jos pitäytyisitte kolmessa minuutissa, koska meidän täytyy sitten jättää aikaa myöskin vastauksille. Sí, yo para que los, los 20 compañeros... Kiitoksia. Toivottavasti muillekin kollegoille jää tässä kylliksi aikaa. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Lefleriä siitä, että hän tuli valiokuntaamme ja hänen alustuksestaan. Se oli arvokas, koska hän toi esille tiettyjä kysymyksiä. Mutta usein kuitenkin diplomatian kielessä puhutaan erittäin hienosti, mutta ei kuitenkaan sanota mitään. Ja näin nyt vähän oli. Koska paljonkaan konkreettia tässä nyt ei ollut. Toiseksi haluaisin kiittää Salafrankaa hän viittasi minuun. Lefflerkin tietää hyvin tämän tilanteen. Olin aika laittomasti ja epäystävällisesti, siis minut karkotettiin äh, Kuubasta ja pyytäisin teitä kääntymään Kuuban hallituksen ja viranomaisten puoleen ja palauttamaan minulle viisumikustannuksiin käyttämäni rahat. Haluan ainakin rahani takaisin. Ainakin tuhat euroa tämä kaikki minulle maksoi. Eli tämä olisi erittäin merkittävä viesti Kuuban puolelle. Olisi hyvä, että käännyttäisiin Kuuban puoleen Eli tehtäisiin selväksi se, että eurooppalaisia ei tällä tavoin enää saisi karkottaa, vaan he pääsisivät maahan vapaasti. No, tilanteessa on jo menty eteenpäin, mutta tämä karkotus ei nyt niinkään kohdistunut minun henkilönä, mutta tässä todella olisi kaivattu voimakkaampaa vasta reaktiota. Halusin keskittyä Merkosuurin kanssa käytäviin neuvotteluihin. En enää uudelleen lähde korostamaan sitä, kuinka tärkeästä alueesta on kyse, mutta maaliskuussa 2014, kun Euroopan parlamentin vaalikausi on jo päättymässä, niin emme tiedä vieläkään selkeää päivämäärää neuvotteluille ja tarjousten tekemiselle, niin tilanne on todella valitettava. Meillä ei ole siis päivämäärää. Emme ole päässeet neuvotteluissa eteenpäin. Itse todella puolustan sitä, että pystyisimme allekirjoittamaan Euroopan unionin ja Mercosurin välisen strategisen assosiaatiosopimuksen mahdollisimman pian. Kiitos sitten Tano. Thank you much, uh, Kiitos. Olen täällä. Teidän englantinne on niin täydellistä, että en ollut ihan varma, tuletteko samasta maasta, jonka itse tunnen parhaiten. Ehkä ette. Mutta ensimmäiseksi onnittelut uh, nimittämisestänne. Emme ole aikaisemmin tavannut. Minä olen latinalaisen Amerikan suuri ystävä ja ryhmässäni ECRssä meillä ei ole portugalilaisia ja espanjalaisia kollegoja, mutta me olemme kiinnostuneita Kuubasta ja Kuuban ihmisoikeustilanteesta, ihmisoikeuksien puutteista ja niin kauan kuin kastonvelekset ovat vallassa suorasti tai epäsuorasti, niin toiveita muutoksia hallintojärjestelmässä ei ole, mutta loppujen lopuksi enemmän tai myöhemmin Kuuba tulee muuttumaan ja parantumaan. Ja sitten ollaan huolissaan Madurosta ja Venezuelasta, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että jos otamme huomioon geopoliittiset uhat, Venäjän laajentumisen suhteen lähiympäristössämme, sitten Kiinan uusi asenne, niin on hyvin tärkeää, että EU kollektiivisesti ja tietyt jäsenvaltiot eivät ainoastaan Espanja ja Portugali, vaan esimerkiksi Iso-Britannian kaltaiset maat, William Hague, ulkoministeri, on todella halukas nollaamaan suhteet latinalaisen Amerikkaan ja saamaan aikaan kahdenvälisiä ja monenvälisiä suhteita. Ja mietinkin, voisitteko kommentoida tätä suurempaa kontekstia. TTIP on suuri kysymys seuraavalle parlamentille. NAFTA on jo olemassa, mutta me näemme, mihin asiat ovat kehittymässä Tyynellämerellä, Peru, Kolumbia, Chili, Meksiko ja sitten tietyt muut hallitukset, jotka ovat vähemmän demokraattisia, enemmän autoritäärisiä ja populistisia ja sitten siirrytään Tyynenmeren kautta Trans-Tyynenmeren suhteisiin. Eli onko teidän mielestänne olemassa mahdollisuus, että seuraavan parinkymmenen vuoden aikana saataisiin aikaan yhteinen vapaakauppa-alue, jossa kunnioittain samanlaisia arvoja ja tämä alue jatkuisi Japanin saakka? Well, thank you. Now, Mrs. Lösing, please. Lösing. Ja, vielen Dank, auch vielen Dank für... Kiitoksia alustuksesta myös. Puhun lyhyesti. Ja haluaisin ilmaista tässä lyhyesti nyt vain sen, että ryhmänin näkökulmasta, kun ajatellaan tätä EUn askelta, kahdenvälistä yhteistyösopimusta, Kuuban kanssa, niin pidämme sitä oikein hyvänä. Toivomme, että neuvottelut poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyösopimuksesta ja että neuvottelut sujuvat keskinäisessä kunnioituksen ilmapiirissä ja Kuuban su- suverenisuus otetaan huomioon. Haluaisin viitata siihen, että Kuuba on todellakin ainut maailman maa, johon EUlla on niin kutsuttu yhteinen kanta olemassa. Siis riippumatta ihan ihmisoikeustilanteesta ja poliittisesta suuntautumisesta. Suhteiden normalisointi Kuuban kanssa on todellakin pyrkimisen arvoinen asia ja olisi ilahduttavaa, jos yhteinen kanta niin otettaisiin esille. Thank you, Mr. Kreiseldorfer. Kiitos sitten Kreiseldorfer. Danke, Kiitos puheenjohtaja. No, Kuuma on tällainen loputon kenttä. tässä toimittiin vuoden 2000 alussa. Sitten tuli tapaka, takapakkia Heidemarin Victor Zoil, ministeri Saksassa, joutui tilanteeseen, jossa kaikki purettiin. Edelleen siis muutoksia tuskin tulee ennen kuin Castron veljekset, jompikumpi on vielä vallassa ja nykyhallinto parlamentista ja jäsenvaltioista pyritään puuttumaan tilanteeseen. Olen aika ylpeä kuin espanjalaiset. Tehkää entistä enemmän, niin silloin ei tarvitse enää kestää vanhoja siirtomaa herroja samalla tavoin. Nyt on 50 vuotta siitä, kun Brasiliassa nähtiin sotilasvallan kaappaus. eu ei ollut vielä tässä muodossaan. Käytettiin kaksinaisstandardeja, teollisuus laajeni ja moraalia ei noudatettu. Ja tällaisia kaksinaisstandardeja käytetään edelleen Kiinan kohdalla, Kuuban kohdalla. Venäjän kohdalla ollaan varovaisempia kun katsotaan seuraamuksia, vaikuttavat saksalaisiin, espanjalaisiin, portugalilaisiin yrityksiin. Pääsemmekö Kuuban kanssa nyt eteenpäin, kyllä vai ei? Ja miten Venezuelan ja Maduron tilanne vaikuttavat Kuubaan? Täytyy katsoa vielä 60-luvulle tässä ajassa taaksepäin Khrushchevin aikaan. Ehkä joskus on hyvä katsoa hieman ajassa taaksepäin. Merkosurista ei myöskään ole aivan selvillä vesillä. Kristiina Kirchner ja Argentiina ovat nekin suurissa vaikeuksissa. Mutta se, että odotetaan loputtomasti. Siis Merkosuuristakin on keskusteltu jo vuosikausia, ei ole hyvä. Meidän täytyisi saada vaikutuksia aikaan kummallekin puolelle, ei pelkästään toiselle puolelle. Tiettyjä parannuksia pitää saada esimerkiksi maatalouspuolelle ja kun nyt lähdetään jollekin muulle. Kiitos. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset jäsenille kommenteista. Jos voisin aloittaa herra Tanakin suuresta kuviosta ja sitten kavenan siitä. Niin, emme ole maanmiehiä, mutta olen kyllä viettänyt maassanne pitkiä aikoja, mutta olen kyllä jo menettänyt tämän Cardiffin aksenttini. voidaan varmaankin sanoa, jos olemme täysin rehellisiä, että kun me katselemme ympärillemme maailmassa läntisen pallonpuoliskon maat, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka, ne ovat niitä maita, joiden kanssa meillä on eniten yhteyttä yhteiskunnan visioiden suhteen visio siitä, miltä yhteiskuntien tulisi näyttää ja minkälaiset suhteet yhteiskunnan ja yksilön välillä tulisi olla. Tämä perustuu historiaan, kulttuuriin ja kieleen, mutta myöskin siihen valtaisaan edistykseen, jota on tapahtunut melkein kaikkialla latinalaisessa Amerikassa Karibian alueella tilanne on hieman erilainen. Siellä on ollut paljon eläväisiä pieniä demokratioita, mutta melkein kaikkialla latinalaisessa Amerikassa on otettu huimia edistysaskeleita kohti avointa demokraattista hallintoa. Tässä suuremmassa kuviossa meidän olisi tunnistettava, kuten he itsekin tekevät, että on vielä suuria haasteita edistyksen konsolidoimisessa. Minä kutsuisin sitä siirtymisenä muodollisesta demokratiasta tilivelvolliseen, tehokkaaseen, edustukselliseen hallitukseen. Muodollisessa demokratiassa on vaalit, ne voitetaan ja sitten seuraavan viiden vuoden aikana tehdään mitä halutaan se ei ole vakaa malli, eikä se ole siihen malli, johon me pyrimme, eikä se ole malli, johon latinalaisen Amerikan kansalaiset tai hallituksetkaan haluaisivat mennä. Eli me vaihdamme ajatuksia. Tämä tarjoaa mahdollisuuden dialogille ja yhteiskunnalle, yhteiskeskustelulle, yhteistyölle ja myöskin ähm, hyvien ideojen vaihtamiselle. Ja tämä on dialogi, jossa me olemme mukana ja nämä ovat niitä yhteistyön alueita, joita me viemme eteenpäin. Ja me teemme tämän kunnianhimoisesti. Ja toivon mukaan myöskin molemminpuolisen luottamuksen myötä. Tulin tähän kokoukseen suoraan viimeisimmästä EU-Meksikon ihmisoikeusvuoropuhelu kokouksesta ja me olemme matkanneet valtaisan matkan viimeisen parin kolmen vuoden aikana. Alussa voitiin puhua meksikolaisten puolelta hyvin suuresta epäluulosta ja siitä, että ei haluttu kehittää kansalaisyhteiskuntaa ja nyt heillä on erittäin kunnianhimoinen asialista. He harjoittavat itsekritiikkiä, he esittivät kysymyksiä, joiden kautta löydetään uusia yhteistyön alueita ja he haluavat todellakin kehittämään kansalaisyhteiskuntaa ja ottaa kansalaisyhteiskunnan mukaan. Ja tämä on tapahtunut vain parissa vuodessa tätä dialogia. Voisin antaa useita muitakin esimerkkejä. Eli tämän suuremman kuvion suhteen me olemme hyvässä asemassa. Me voimme viedä tätä asialistaa eteenpäin kaikkien kumppaniemme kanssa läntisellä pallonpuoliskolla ihan Kanadasta, Argentiinan ja Chileen saakka. Joidenkin kanssa kanssakäynti tulee olemaan hankalampaa ja ehkä hitaampaa, esimerkiksi neuvottelut Kuuban kanssa, mutta olen vakuuttunut näidenkin kohdalla tässä kokonaiskuviossa – että me voimme ja tulemme ottamaan hyviä edistysaskeleita. Vastatakseni Sala Frankan kysymykseen on hankalaa asettaa tarkempaa aikataulua neuvotteluille Kuuban kanssa. Me olemme aivan lähtöviivalla vasta olisin mielelläni teille tänään kertonut, milloin neuvottelut aloitetaan, mutta eilen minulle kerrottiin, että meidän ehdottamamme päivämäärät eivät sopineet kuubalaisille, eli nyt odotetaan uusia ehdotuksia. Mutta tässä on yksinkertaisesti vain kysymys siitä, että osapuolet, eh, heille nämä päivät ei sovi. Tässä ei ole kysymys minkäänlaista pelistä. Ja sitten kun neuvottelut käynnistyvät, niin me odotamme, että edistytään joka toinen kuukausi muodollisten neuvottelujen kautta ja sitten näiden välillä on epämuodollisia tapaamisia ja kuinka nopeasti tässä sitten edetään on hyvin pitkälti riippuvainen siitä, miten Kuuba reagoi siihen listaan, jonka me heille esitämme. Kuubalaiset ovat hyvin tietoisia siitä, että sopimus EUn kanssa tarkoittaa sitä, että sieltä löytyvät ne tavanomaiset lausekkeet demokratiasta, ihmisoikeuksista, hallinnosta, joukkotuhoaseiden rajoittamisesta. He ovat vahvistaneet epävirallisesti, että tämä ei aiheuta heille ongelmia kuten aina odotan, että yksityiskohtiin saadaan jumittua, mutta periaatteen tasolla on sovittu asioista. Ja he ovat tietoisia, että Euroopan unionin yhteinen kanta on edelleen voimassa ja että minä en voi tarjota heille minkäänlaista perspektiiviä tai vakuutuksia siitä, milloin yhteinen kanta poistetaan. Se on asetettu paikoilleen yksimielisellä päätöksellä jäsenvaltioiden ja neuvoston taholta ja se voidaan poistaa samalla tavalla, mutta me olemme sopineet kuupalaisten kanssa, että neuvotteluja viedään eteenpäin huolimatta tästä yhteisestä kannasta, mutta pitäen kuitenkin mielessä se, mitä siinä sanotaan. Niin sitten Ecuador-neuvottelut tietyllä tavalla ne ovat hieman suorasukaisempia, koska me suurin piirtein tiedämme, mikä tulos tulee olemaan. Tulos, sen tulisi olla hyvin samantapainen kuin se sopimus, joka meillä on Kolumbian ja Perun kanssa. Eli tässä ei siinä mielessä ole kysymys uusista neuvotteluista, vaan tässä vain sitoudutaan uudelleen Ecuadorin kanssa. Tietenkin tätä sitten mukautetaan jokaisen maan erityisluonteen piirteisiin, mutta muutokset tulevat olemaan suht pieniä. Kyseessä ei ole niin erilainen maa verrattuna näihin naapurimaihin etelässä ja pohjoisessa, ja täten se voidaan varmaan ottaa mukaan. Investointikysymykset, ne ovat edelleen huolenaihe. Ekvadorilaiset ovat tästä tietoisia ja viime viikkoina he ovat hieman maltillistaneet kielenkäyttöään ja antaneet enemmän tunnustusta ja antaneet enemmän vakuutuksia EUlle ja EUn jäsenvaltioille ja vakuuttaneet meidät siitä, että suojan tasoa ei vähennetä, jos sitä verrataan tämänhetkisiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Ja tämän me olemme ottaneet huomioon ja tulemme pitämään tämän mielessämme yleisessä lähestymistavassa. Merkosuurneuvottelut olisi oikein mukava antaa tässäkin ihan päivämääriä. Voin ehkä näin tehdä tämän perjantain kauppaneuvottelujen neuvottelijoiden kokouksen jälkeen, koska tuolloin nähdään, onko meillä tarpeeksi substanssia. Osviitta, jota olemme saaneet, näyttäisi vievän meitä oikeaan suuntaan, mutta on lisäongelma me olemme saaneet siis osvittaa eri Mercosur-mailta, mutta sitten kun ne laitetaan yhteen ja tehdään yksi tarjous, niin tietyt ristiriidat yksittäisten kansallisten tarjousten välillä alentaa kunnianhimon tasoa. Ja Mercosurin täytyy varmistaa se, että kunnianhimo pidetään sillä tarvittavalla tasolla, jotta meidän kanssa asioissa päästään eteenpäin. Meksiko ja Chile, me emme odota TTIPiä. Minä uskon rinnakkaiseen toimintaan ja se, että me keskustelemme yhden kumppanin kanssa ei tarkoita sitä, että toisen kanssa ei voitaisi mennä eteenpäin. Tietenkin tiettyjä rajoituksia on ja on tiettyjä kompetensseja, joita voidaan soveltaa vain yhteen kumppanin kerrallaan, mutta me menemme ja tulemme menemään eteenpäin sekä Chilen että Meksikon kanssa. Chilen hallitukselta kesti kauan ennen kuin se sai tehtyä ehdotuksia sopimuksen päivittämisestä Santiagon huippukokouksen jälkeen, ja tästä syystä me emme ole heidän kanssaan niin pitkällä kuin Meksikon kanssa. Valmisteleva työ, joka on hyvässä vauhdissa Meksikon kanssa, se tulee palvelemaan meitä, kun me laadimme neuvottelumandaatin ja sitten kun olemme saaneet asiat kuntoon ja lähdemme liikkeelle kaikkien sopimusosapuolten kanssa, niin he ovat tietoisia valmistelutyöstä ja tämän tulisi mahdollistaa se, että päästään nopeammin eteenpäin sopimuksen päivittämisessä. Ehkä vielä viimeinen kommentti palatakseni Kuubaan, mutta myöskin näihin muihin neuvotteluihin. En ole aivan varma, olenko samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuvat kaksinaismoraalista. Meidän on tarkasteltava sitä, mitä me haluamme saavuttaa jokaisen kumppanin kanssa kussakin maan osassa ja palaan siihen, mitä sanoin vastauspuheenvuoroni alkupuolella puhuin tästä laajasta yhteisestä pohjasta, yhteiskunnallisesta visiosta, jonka me jaamme latinalaisen Amerikan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme molemmin puolisesti asettaneet itsellemme tämän riman korkealle – mutta tämä johtuu siitä, että me haluamme pitää suhteissamme kiinni näin korkeasta kunnianhimon tasosta. Me haluamme heittää itsellemme ja toisillemme haasteen. Ja tämä minun mielestäni on paras mahdollinen merkki, jonka voimme antaa alueen kumppaneillemme, niille, joiden kanssa neuvottelimme ja käymme dialogi, ja niille, joiden kanssa emme ole vielä tälle tielle lähteneet ja niille, jotka tällä hetkellä elävät vaikeita aikoja, kuten esimerkiksi Venezuela, jonka kanssa meillä ei ole sopimussuhteita, mutta jonka kohdalla on erittäin tärkeää, että me osoitamme Mercosur-neuvottelujen kautta Venezuelalle, mikä on se kunnianhimon ja suorituksen taso, jota me odotamme keneltä tahansa Mercosur-kumppanilta. Näillä neuvotteluilla on siis vaikutuksia, jotka läikkyvät varsinaisten neuvottelujen ulkopuolelle ja tulevat auttamaan meitä pitämään kiinni uskottavuudesta ja kunnianhimosta tällä koko alueella. Kiitos. Kiitos. Ja me toivomme, että voimme pitää yllä yhteyksiä. On nähtävissä, että kiinnostusta on koska monet kollegat ovat aivan aidosti kiinnostuneita näistä neuvotteluista. Ja totta toki Kuuba on erityistapaus ja täytyy sitten katsoa, miten sen kanssa käy. Paljon kiitoksia. Uh, I would like to announce that, uh, Haluaisin ilmoittaa, että seuraava kohta esityslistalla näkemysten vaihto Stefano Manserviisin kanssa, vastikään nimetty Ankaran edustuston päällikkö. Tämä järjestään suljetuin ovin, eli ne, jotka saavat jäädä, voivat jäädä, mutta muiden täytyy sitten lähteä. Eli parin minuutin paussi, jotta näin voi tapahtua. Eli tämä kokouksen osio järjestetään suljettujen ovien takana.